joka on sitoutunut perusoikeuskirjan oikeuksiin. Kiitos. Kiitoksia arvoisa kollega. Hyvät kollegat, haluaisin kertoa teille, että täällä on Malasian senaatin valtuuskunta paikalla tuolla vierailija korokkeella ja haluaisin sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi tämän valtuuskunnan ään sitä johtaa senaattori Dato Wong Fong Meng, hänen korkearvoisuutensa senaatin puhemies. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja Malasian parlamentin suhteet ovat säännölliset ja hedelmälliset. Malasialla on hedelmällinen talous ja sillä on erittäin tärkeä rooli kaakkois aasiassa Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ystävämme, kollegaamme senaatista. Toivottavasti teillä on hedelmällinen vierailu täällä parlamentissa. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Brokille kaksi minuuttia. Herr Präsident, Arvoisa puhemies, arvoisa komissio, neuvoston puheenjohtaja. Oikein se on puheenvuoro oli